ohjelma 2016. Haluan todeta, että tässä keskustelussa ei ole menettelytä maailman puhujalistaa, eikä Blue Card-menettelyä myöskään ei tulla käyttämään. Hyvät naiset ja herrat, hyvä hiljainen täysistunto. Nyt seuraavaksi komission varapuheenjohtaja Franz Tiemans. Olkaa hyvä. Tämän vuoden työohjelma ei ole tavallista toimintaa tällä hetkellä. Ja kuka tahansa tässä salissa tai Euroopassa, joka on seurannut tämän aamunkin keskustelua, varmasti on samaa mieltä kanssani, että nyt ei ole business as usual toiminnan aika. Siksi komissio sitoutuu tekemään rohkeita pragmaattisia ehdotuksia, jotta me voimme päästä yli näistä e- yhteisistä e- haasteista ja voimme vahvistua eurooppalaisen solidarisuuden ja vastuun hengessä puheenjohtaja Junckerin kymmenen prioriteettia, jotka liittyvät komission tehtävään ja tämän pohjalta meidät te, te nimititte, ovat edelleenkin ihan oikeita periaatteita. Viime vuonna me totesimme, että tekisimme erilaisia asioita ja tekisimme asioita myös eri tavalla. Me keskitymme suuriin kysymyksiin. Olemme kohdistan visiomme konkreettisiin kysymyksiin eri alueilla. Investointisuunnitelman digitaalinen sisämarkkina, energiaunioni, eurooppalainen turvallisuusstrategia, Euroopan maahanmuuttostrategia, pääomamarkkinaunioni, toimintasuunnitelma, oikeudenmukaisella verotuksella uusi kauppastrategia, syvennetään emua, talous- ja rahaliittoa ja huomenna tulemme esittelemään sisämarkkinastrategian. Vielä tänä vuonna tulemme viemään loppuun suunnitelmamme kestävälle kiertotaloudelle, työvoiman liikkuvuudelle ja sille, miten paremmin hallinnoimme ulkorajojamme. Työ, jonka komissio tänään hyväksyi ja sen 23 pääaloitetta keskittyy siihen, että täytäntöönpannaan kyseisiä strategioita. Se esittelee huomattavaa lainsäädäntöä työtaakkaa, joten paljon työtä tulee olemaan tämän parlamentin kaudella. Te olette saaneet työohjelmasta kopion suoraan äh, painosta varmasti, että ette ole sitä lukeneetkaan kaikki, siksi minä haluaisin puhua viidestä tärkeästä kysymyksestä, joita nyt erityisesti haluan korostaa. Ensinnä tulemme jatkossakin priorisoimaan maahanmuutto- ja pakolaishaastetta. Euroopan maahanmuuttoagenda on kokonaisvaltainen reaktio tilanteeseen. On ryhty välittömiin toimiin olen kiitollinen, todellakin kiitollinen Euroopan parlamentille ja sen puhemiehelle nopeudesta, jolla olette toimineet ja jo olette osoittaneet säännönmukaisesti johtajuutta tässä asiassa. Nyt me ehdotamme uusia toimenpiteitä, jotta voimme hyväksyä maahanmuutto, hallinnointi ja muutamme Dublinin turvapaikkajärjestelmää ja saamme aikaan uuden väylän lailliselle maahanmuuttoa. Tämä vahvistaa ehdotuksia rajavalvonnasta, jota tulemme tekemään vuoden loppuun mennessä mukaan lukien eurooppalainen rajavartio ja rannikkovartiosto. Toisin meidän pitää pitää silmät kiinni investoinnista, työpaikoista kasvusta. Investointirahasto toimii nyt ja tässäkin kiitos parlamentin ripeydelle asiassa saadaan aikaan korkeatasoisia investointeja, joita voidaan edelleen vauhdittaa Euroopan taloutta mukaan lukien tutkimusala. Nyt keskitymme siihen, että voimme parantaa investointiympäristöä ja syventää sisämarkkinoita niin, että saadaan aikaan parempia tuloksia, tulee vähemmän esteitä ja on oikeanlainen ympäristö innovoinnille erityisesti pk-yrityksiä ja startup-yrityksiä ajatellen. Me tulemme esittelemään konkreettisia ehdotuksia, joilla voidaan painaa digitaalista sisämarkkinastrategiaa. Me tulemme myös esittelemään erilaisia strategioita turvallisuus- ja avaruuskysymyksistä. Toiseksi EU on tärkeä to- päätoimijoita Pariisin investointineuvostossa toimme keskittymään kolmeen pakettiin energiaunion yhteydessä. Tulemme saamaan aikaan kiertotalouspaketin, jota voidaan maksimoida resurssitehokkuutta koko arvo, arjo, arvoketjussa. Tulemme laatimaan uuden lähestymistavan, jota varmistetaan Euroopan taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys, ottaen huomioon Eurooppa 20 välitarkastuksen ja YK on kestävän kehityksen tavoitteet. Neljänneksi me haluamme vuonna 2016 vuodessa tehdä todellisen sosiaalisen edistyksen vuoden. Me tulemme esittelemään uuden osaamisagendan, jolla autetaan ihmisiä saamaan laadukkaita työpaikkoja aivan erityisesti digitaalisella aikakaudella me tulemme laatimaan lainsäädännöllisiä ja muita kuin lainsäädännöllisiä toimia, jotta saadaan uutta vauhtia eh, työ- ja perhe-elämän yhdistämiselle. Haluamme tukea myös naisia työpaikoilla ehdotukset työvoiman liikkuvuudesta tullaan vielä tänä vuonna esittämään auttavat ihmisiä käyttämään hyväkseen etuja, joita vapaasta liikkuvuudesta syntyy ja pystytään, estä, pyritään estämään myös sosiaalinen polkumyynti ja sosiaalisen etujen kalastelu. Tämän vapaan liikkuvuuden ei pidä olla uhkana sosiaaliturvalle mitenkään. 2016 ohjausjakso keskittyy erityisesti taloudelliseen ja finanssipoliittiseen tilanteeseen euroalueella kokonaisuudessaan ja jäsenvaltioiden työllisyys- ja sosiaaliseen eh, toimintakykyyn. Tätä täydennetään eurooppalaisella sosiaalisten oikeuksien pilarilla, joka tulee modernisoimaan tämän sosiaalipoliittista lainsäädäntöä ja identifioi tällaisia sosiaalisia standardeja, jotka perustuvat kansallisiin parhaimpiin käytäntöihin ja tarkoituksena on lähentää eri maiden tilannetta ylöspäin ajatellen, ja erityisesti euroalueella tietenkin. Sitten viidenneksi komissio tulee painottamaan sitä täytyy edistyä kohti tehokasta, oikeudenmukaista yritysverotusta, joka perustuu siihen periaatteeseen, että yritysten pitäisi maksaa verotusta siinä maassa, missä voitotkin syntyvät. Me tulemme esittelemään joukon toimenpiteitä, joilla vahvistetaan avoimuutta vero, yritysverotuksessa ja toimitaan veronkiertoa vastaan. Me tulemme esittelemään myös toimintasuunnitelman tehokkaamman arvonlisäjärjestelmän puolesta. Haluaisin korostaa näitä viittä kohtaa tänään teidän edessänne, koska en voi luettelua kaikkia asioita tässä yhteydessä. Komissio tietenkin jatkossakin tulee täytäntöön panemaan Euroopasta turvallisuusstrategiaa, jotta tartutaan järjestäytyneen rikollisuuteen ja terrorismiin. Ja jatkamme edelleen kauppainvestointistrategiaa Samoin viittaan tähän viiden puheenjohtajan raporttiin, jolla pyritään saamaan vahvempi emu aikaan. Kun otetaan huomioon kaikki nämä haasteet, on olennaisen tärkeää käyttää mahdollisimman hyvin kaikkia resurssejamme. EU-talousarvion pitää ottaa huomioon tulokset ja ottaa huomioon keskivaiheen tarkastus rahoituskehyksessä, ja näin voidaan paremmin rahoittaa prioriteettikysymyksiä ja varmistaa se, että keskitämme rahoituksen vaikka turvapaikkakriisiin ja erityisesti korostamme sitä, että saamme aikaan myös tuloksia. Sitten haasteet, kuten maahanmuutto, energiansaanti ja muiden resurssien saanti, ilmastonmuutos, kaikki osoittavat sitä, että tarvitaan tehokasta ulkoista ulottuvuutta, jotta voidaan saada aikaan tuloksia ulkopoliittisista tavoitteista tänään enemmän kuin koskaan. Ei enää voi tehdä eroa sisä- ja ulkopolitiikan välillä. Haluan vain ottaa tämän asian esille. Kestävän kehityksen yhteydessä ei voida tehdä eroa näiden kahden elementin välillä. Komissio tulee antamaan huomattavan panoksensa uudelle globaalille strategialle ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja tässä otetaan huomioon sekä ulko- että sisäinen puoli. Sitten vielä kaksi asiaa lopuksi. Ensinnä komissio totesi aikanaan, että tekisimme asioita nyt eri tavalla. Kaikki toimet, joita olemme ehdottaneet, niitä tukee uusi paremman sääntelyn agendamme. Edelleenkin olemme sitoutuneita siihen, että varmistetaan sen, kun EU toimii, se toimii niin, että saadaan aikaan tuloksia ja vaikutetaan myönteisesti ihmisten elämään paikan päällä. Meidän työohjelmassamme on suunnitelmia, joilla tarkistetaan avainalueita tämänhetkisessä lainsäädännössä, kuten työ, työsuojelukysymykset, ja varmistetaan, että nämä säännöt sopivat realiteetteihin, ja näin voidaan jatkossakin pyrkiä kunnanhimoisiin poliittisiin tavoitteisiin. Me ehdotamme myös ehdotusten poisvetämistä, jos nämä ovat vesittyneet tai vanhentuneet, e- eivätkä ne kuitenkaan menisi läpi. Lista on paljon lyhyempi kuin viime vuonna. Silloin saatiin aikaan suuri poliittinen muutos. Kun ajatellaan puitesopimuksia, tässä pidetään ne pois vain silloin, kun olemme kuulleet ensin teidän kantamme asiasta. Sitten toinen niin, nimittäin työohjelma ei voi saada aikaan tuloksia ilman riittävää yhteislainsäädäntöjen hyväksyntää ja omistajuutta tässäkin tarvitaan todellakin kolme tangoa varten omitusta kyllä. Komission työohjelma heijastelee komission aloiteoikeutta ja kannan täyden vastuun meidän tekemistämme valinnoista. Jotta EU on vahva, sen pitää pystyä osoittamaan, että kaikki toimielimemme ovat valmiita laatimaan yhteistä Euroopasta strategiaa ja pyrkimään yhdessä tavoitteisiin ripeästi. Kun laadimme työohjelmaa otimme huomioon teidän ilmaisemme kannat mukaan lukien päätöslauselmanne ja minun mielestäni on paljon lähenty, yhteistä näissä asioissa. Kaikki varmasti ovat samaa mieltä, että meidän yhteistoimintamme tämän vuoden dialogissa on paljon parantanut toimintaa. Esimerkiksi on erilaisia ähm, yhteisen, y, Haluaisin kiittää kaikkia poliittisen ryhmien johtajia heidän osoittamastaan johtajuudesta. Haluaisin kiittää puhemies Schulzia, että on ottanut tämän asian niin vakavissaan ja auttanut meitä äh, suunnittelemaan työtämme paremmin. Haluan kiittää myös puhemies Busekia, että hän pyrkii samaan tässä yhteisen yhdistetyn veropohjakysymyksen kohdalla. Toivottavasti tämä auttaa meitä saavuttamaan yhteisymmärryksen tulevista ehdotuksista ja toivomme, että yhteislainsäätäjät pystyvät etenemään asioissa nopeasti. Odotan mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä kanssanne ensi vuonna myös ja olen iloinen, että olemme pystyneet osoittamaan, että työtoimintatapamme ovat olleet tyydyttäviä. Toivottavasti tämä tyydyttää myös teitä täällä parlamentissa. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen Timmermans. Sitten EPP-edustaja herra Zaja, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitokset kahden kuukauden neuvottelujen jälkeen, syyskuun jälkeen, me olemme hyväksyneet sitten eri osapuolten taholta tämän ehdotuksen. Ja tämä on tietenkin hyvä perusta komission työohjelmalle, jonka annoimme sitten tiedoksi komissiolle. Ehkä tämän sopimuksen takia täällä ei ole niin paljon jännitystä täällä talossa tai talon ulkopuolella, että tullaanko se hyväksymään vai eikö. Jos se olisi enemmänkin vaakalaudulla, tietysti jännitystä olisi enemmän. On tärkeää, että parlamentti komista yhteistyötä asian osalta, koska suurin osa tämän parlamentin jäsenistä haluat osoittaa sen, että pitää osoittaa, että muutamme tapaa meidän toimimme täällä, olla tehokkaampia. Minulla on lyhyt lista siitä, että missä EPP, siis Euroopan kansanpuolue, voi tukea komission linjauksia. Erityisesti metodologian suhteen. Me tuemme sitä, että keskitytään kymmeneen prioriteettialueeseen Junckerin suunnitelmassa. Myös metodologiassa tämä pitäisi olla toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaista. Ja olemme nähneet pitkiä komission työohjelmia aikaisemmin, jotka eivät sitten mikään tullut täytäntöön. Joten täyttöönpano ja sitten byrokratian poistaminen ja koko lainsäädännön seurantakoprosessin aikana on tärkeää, jota pitäisi tehdä jatkuvasti. Metodologiasta vielä. Pyydämme, että komissio sopeuttaa tämän työnpanoja, delegaatioita, säädöksiä – Tämä on myös minun oma asiani, mistä olen kiinnostunut. Tässä olemme edelleenkin Lissabonin jälkeen vielä jälkijunassa. Komissio pitäisi myöskin kiinnittää huomiota tämän olemassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanoon ja yksinkertaistamiseen, kun vaikka puhutaan yhteisestä maatalouspolitiikasta tai kohesiopolitiikasta. Täällä on myöskin muitakin prioriteetteja, joita EPP pitää hyvin tärkeinä. Ensinnäkin liikkuvuus, ja työvoiman joustavuus, sitä pitää kehittää, kuten näitä työllisyyspätevyyttä pitää tukea niin, että luomme myöskin innovaatiota. Sisämarkkinat pitää viedä loppuun. Tämä on avainasia myöskin digitaalisella alueella. EU-teollisuuden kilpailukyky, erityisesti pk-yritysten osalta, on pääprioriteettialueita jotta voidaan suojella työpaikkoja Euroopassa. Kaikki näkevät sen, että pakolaiskriisi pitää ratkaista nopeasti. Meidän pitää taata Euroopan ulkorajat ja niiden turvallisuus, mutta toisaalta myöskin pitää taata siis niiden tänne tulevien, mutta myöskin meidän kansalaisten turvallisuus. Tällä alueella on paljon lainsäädäntöä olemassa ja parlamentti on osoittanut se yhteistyöhalunsa tämän asian suhteen. Joten tuen komission ehdotusta tämän osalta työohjelmassa 2016. Kiitoksia, Jana Saija. Sitten sosiaalidemokraattien puolesta Rova Rodriguez. Yes, uh, Mr. Vice President. Mm, niin, hyvä varapuheenjohtaja, on totta, että nyt ei ole aika mennä normaalilla Nämä kymmenen prioriteettia ovat edelleenkin hyviä, mutta ne pitää jollain tavalla nyt, niitä pitää painottaa eri tavalla. Meidän suurin haasteemme nyt on pakolaiskriisin ja humanitaarikriisin e-, e-, ehkäiseminen niin että kuitenkin voimme yhtä lailla, yhtä aikaa suojella Schengenin aluetta. Tiedämme, että tähän tarvitaan todellinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, todelliset eurooppalaiset rajat ja todellista eurooppalaista muuttoliikepolitiikkaa. Nämä, näihin tarvitaan uusia keinoja. Samaan aikaan kuitenkin meidän pitää tehdä Euroopasta hyvinvoinnin alue, vaurauden alue. Ja tämä vuosi voisi olla komissiolle sellainen, että todellinen 2020 strategia saadaan aikaan niin, että ei pelkästään ajatella energiamuutoksia, vaan tässä puhutaan kiertotaloudesta, jotta pystyttäisiin olemassa olevia resursseja paremmin käyttämään. Tässä ei ole pelkästään kyse äh, äh, tutkimuksesta, vaan digitaalisista ratkaisuista ja innovaatioista, jotta voitaisiin luoda laadukkaita työpaikkoja. Ja meidän pitää tehdä kaikkemme tästä investointisuunnitelmasta, jotta voisimme saada parempaa strategiaa käyttöömme. Samaan aikaan kuitenkin olemme huolissamme siitä, mitä me Euroopassa tapahtuu, joka on ikään kuin kilpailu alaspäin. Jäsenvaltiot kilpailevat keskenään ja samalla leikkaavat sosiaalisia etuja Tällä hetkellä tarvitaan sosiaalisten oikeuksien vahva pilari. Me tarvitsemme mobiliteet, liikkuvuuspaketin, mutta meidän pitää nyt myös veronkiertoa välttää niin, että todella verot maksetaan sinne, missä tuottoja syntyy tai voittoja syntyy. Nämä ovat prioriteettejamme ja olemme sitä mieltä, että tämä kunnianhimoinen talous- ja rahaliiton toteuttaminen pitäisi keskittyä siihen, että lähennemme talouden kasvun alalla. Hyvä varapuheenjohtaja, jos haluat, että tätä lähentymistä tapahtuu, niin meidän pitää samalla saada pankkiunioni valmiiksi ja saada aikaan selkeä euroalueen verojärjestelmä. Kuitenkin nämä tavoitteet eivät ole tehokkaita, jos niiden rinnalla ei ole kunnianhimoisempaa ulkopuolista toimintaa. Me tarvitsemme nimittäin globaalin strategian. Sen pitää päivittää ja tämän ensimmäinen testi tulee olemaan siinä, pystyykö Eurooppa olemaan Pariisin konferenssissa etulinjassa. Miten pystytään tämän, näiden kestävien tavoitteiden, kestävien kehitystavoitteiden täytäntöönpanossa ja pystynkö me yhtä tehokkaasti näihin puuttumaan ja näitä toteuttamaan. Nämä ovat meidän odotuksemme tulevalle vuodelle. Tämä parlamentti on ollut hyvin aktiivinen, tehnyt päätöslauselmia ja voitte luottaa siihen, että me jatkossakin olemme hyvin aktiivisia, jotta mennään oikeaan suuntaan. Rodriguez. Kiitoksia, Rova Rodriguez. Sitten ECR, edustaja Rova Ford, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Meidän täytyy keskittyä talouteen, tehostaa kilpailukykyä, innovaatiota, kauppaa, sisämarkkinoita ja toimia digitaalisen ajan hengessä. Ja olen todella tästä samaa mieltä. Olen sanonut, että jokaisen EU-aloitteen pitäisi täyttää tietty testi, vai helpottaako vai vaikeuttaa tämä, tämä yritysten toimintaa. Ja komissio on vähentänyt uutta lainsäädäntöä. Te varmistatte, että olemassa olevat lait toimivat. Te olette luvannut poistaa liilaista byrokratiaa, olette tehneet ottaneet 70 ehdotusta pois pöydältä. Olen kiitollinen, että olette kuunnelleet ECRn e ehdotuksia. Kuitenkin parlamentti on vaatinut syvempää poliittista unionia mukaan lukien Euroopan standardit hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja koulutuksesta, ja olen tästä kyllä eri mieltä. Nämä asiat hoidetaan paremmin kansallisella tasolla, ja tiedän, että monet kollegat kautta parlamentin ovat samaa mieltä kanssani. Sisämarkkinoiden tarkoituksena auttaa taloudellisissa toimissa, joilla saadaan aikaan työpaikkoja ja kasvua. Te sanoitte, että nyt ei ole aikaa business as usual ajattelulle. Ei pidä uskoa ehdotuksia, jotka johtaisivat siihen, että yrityksellä ei enää olekaan tilaa toimia täällä Euroopan unionissa. Kiitoksia teille liberaaliryhmäedustaja Nova Intveld. Thank you, thank you, chair. Um... Kiitoksia puhemies. Ei tämä ole mitään tavanomaista toimintaa, business as usual. Ja jos vara puheenjohtaja sanotaan ainakin yhden asian aikaisesti. Todellakin tämä tuelma on ollut salainen tähän päivän saakka. Tämä on todellinen saavutus. Onneksi olkoon. Joten minulla ei ole ollut aikaa lukea sitä kovinkaan yksityiskohtaisesti, mm. mutta kun katsoin sitä, niin huomasin, että on monia myönteisiä asioita, joista saatte varmaan minun ryhmäni tuen. Maahanmuutto- ja turvapaikka-osio muun muassa. Raja- ja vajavalvonta-asiat, ja sitten tämä sininen kortti uudistettuna. Ja elä, no, työelämän ja perheelämän tasapaino asia myös. Tämä on uutta Eurooppaa. Ja että eurolla valuuttana olisi ulkoedustus. Ja tässäkin, tästäkin saatte tukemme. Täällä on pari asiaa, jotka puuttuvat kuitenkin. Pari kysymysmerkkiä oikeastaan tulee mieleeni. Yksi näistä asioista, jotka haluaisin nähdä tässä olevan mukana, jota tämä parlamentti on pyytänyt, kun puhutaan turvallisuudesta ja terrorismin vastaisesta toiminnasta, niin olemme vuosikausia jo vaatineet tästä hyvin tarkkaa arviointia näistä toimenpiteistä, joita tällä hetkellä käyttäen. Ovatko ne todellakin tehokkaita? Tämä, tämä olisi todellakin parempaa lainsäädäntöä, jos mikä. Enkä näe mitään viittausta myöskin, että tämä sukupuolten välinen syrjintä asia voitaisiin ottaa paremmin esille uudestaan. Ja milloin on ollut myöskin olla kunnia täällä olla valmistelmassa perusoikeuksia, demokraattista hallintoasiaa. Ja sitten lopuksi vielä digitaaliagendasta tuen työtänne kyllä, mutta en tiedä, miten pitäisi herra Oettingerin sanat tulkita. Sen, että avattaisiin tällainen maailmanlaajuinen verkko kaikille, niin luomme sitten eurooppalaisten pilvipalvelujen eteen esteitä. Toivottavasti ette ole samaa mieltä hänen kanssaan. Ja lopuksi vielä, koska täällä puhutaan paljon poliittista aiheesta, mutta parempi lainsäädäntö ei ole niinkään se, että se on poliittisen keskustelun tulos, vaan se on se itse prosessi. Tässä komissio voisi tehdä paljon enemmän. Mainitsin jo avoimuuden. Tämän suhteen meidän pitää tehdä suuri loikkaus eteenpäin, koska olemme meidänkin vielä diplomaattien ja virkamiesten kokouksien aikaa, kun ne tapaavat toisiaan suljettujen ovien takana. Tarvitaan myöskin täyttöönpanoa. Pitää katsoa myöskin laatua koska tällöin meidän pitää katsoa itseämme myöskin kriittisemmin. Olen tympäättynyt siihen, että hyväksymme lainsäädäntöä, joka ei ole järkevää ja joutuu sitten tuomioistuimen käsittelyyn jo ennen pitkää. Eli tämä liittyy siihen, prosessista. Haluaisin nähdä enemmän painotusta prosessin puoleen, koska lopputulos on sitten poliittisten preferenssien asia. Mutta kuinka me tämän prosessin teemme, kuinka hallinnoimme sitä, tätä voimme kaikki varmaan katsoa. Kiitoksia Rova Infeld. Sitten ystävät vasemmisto, edustaja Michel, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Komission puheenjohtaja Kulunker piti hyvinkin koskettavan puheenvuoron äh, turvapaikanhakija- ja pakolaispolitiikasta. Ihan hyvin näin, mutta kuitenkin mitä siitä seuraa? Se, että pidetään kiinni tämmöistä pien, pikkumaisesta kilpailuideologiasta, yksityistetään sijoituksia – Eh, ja Junckerin investointiohjelman mukaan. No ei itse sosiaalinen epätasapaino tai epätasa arvo ovat Euroopassa kasvamassa myös rasismi. Nämä ovat ihan hyviä hankkeita työ- ja, ja aluepolitiikkaan, mutta mm, mitenpä sitten kuluttajat ja tietosuoja? Itse asiassa teidän ohjelmanne vaan korjaa virheitä ja tässä on Euroopan unionin olemassa olevista vaikeuksista ja ongelmista kyse. Tässä ohjelmassa itse asiassa puhutaan vain kauniita sanoja sunnuntai-ohjelmaa. Kyllä komission jäsenellä olisi ollut mahdollisuus tehdä paremminkin, mutta meidän käsittääksemme te ette ole tätä mahdollisuutta käyttäneet ollenkaan hyväksenne. Sitten vireedustaja, edustaja, edustaja Kiitoksia puhemies. Komission varapuheenjohtaja, tervetuloa 2014 vuoden ja 2015 vuosina komissio ja aivan erityisesti tämä, nämä haasteet, kysymys, Ota on sen, että komissio on toiminut ripeästi, kunnianhimoisesti. Tietenkin jotkut sanovat, että ikinä tämä ei riitä, mutta kuitenkin te olette kaikki olleet aktiivisina, ettekä ole epäröineet avata suljettuja ovia. Haluaisin todellakin nähdä, että teette samoin kysymyksissä, jotka huolestuttavat eurooppalaisia, koska kuuntelin huolella kyllä teidän luetteluanne eri ehdotuksista, joita on tulossa. Tämä tiivyys vastaa oikeastaan vain tämän salin läsnäoloa. Haluaisin kuitenkin ottaa sosiaalista polkumyynnistä te 2014 kampanjoitte ja tunnistan niin kuin kaikki muutkin täällä, missä määrin tämä aihe on todella ratkaisevan tärkeä eurooppalaisille. Komissio asettiin virkaansa 2014 vuoden lopussa, nyt ollaan vuosi tämän jälkeen. Tästä ei kuitenkaan ole mitään tapahtunut. Ei ole kuitenkaan totta, että mitään olisi tapahtunut, tapahtunut koska tällä välin erityiset maakohtaiset suositukset edelleenkin kulkevat siihen suuntaan, että saadaan aika suurempaa joustoa työmarkkinoilla, heikennetään testneuvottelumahdollisuuksia, joten lisätään vain sosiaalista polkumyyntä jäsenvaltioiden kesken. Te ette pelkästään lopeta tätä, vaan vielä kuitenkin kuulemme tämän ensimmäisen ehdotuksen siitä, että pitäisi jatkaa tällä tiellä sitten verotuksesta. Vuosi, vu, vuosi sitten tapahtui LuxLeaks-tapahtuma. Sen jälkeen pienin toimiin on ryhdytty automaattinen tiedonvaihto veropäätöksistä ja sitten kaikki tämä muu, se on vielä tekemättä, joten meidän pitää uskoa nyt teidän sananne, että kyllä huomenna, maniaana, kyllä jotakin tapahtuu ja ratkaisu löytyy. Mutta tässä odotettaessa en kyllä huomaa, että olisi mitään kunnianhimoa tässä asiassa teillä. Vielä sosiaalista sumpauksesta ja verotus- ja yrityslumpauksesta, se mitä haluatte tehdä TTIPin kohdalla tai paremman sääntelyn, te, sääntelyn kohdalla, toisen juuri toisin vain. Euroalueen kohdalla tiedetään, että neuvosto on blokkitilanteessa, mutta mitä te odotitte ennen kuin teette ehdotuksia, jotta saataisiin jäsenvaltioita parlamenttiin kantamaan oma vastuunsa? On kyse sitten Euroopan äh, talletustakurahastosta tai automaattisista vakauttajista, euroalueista ja niin edelleen. Teillä on oikeus tehdä aloitetta, aloitteita, tarttukaa tähän oikeuteen. Sitten Volkswagen kysymyksestä. Tässäkin odotan teiltä kyllä kovasti. Tämä on skandaali, kun ajatellaan kansanterveyttä, ympäristökysymyksiä, lain noudattamista, markkinoiden vääristymistä. Kaikki nämä aiheet ovat sellaisia, jotka kuuluvat komission toimivaltuuteen. No komissaari kuitenkin vain sanoo, että jäsenvaltiot hoitavat tässä oman hommansa, me tarkkailemme tilanne, mutta älkää luottako siihen, että me mitään aloitteita tekisimme. Tehän tiedätte, mitä tässä tapahtuu. Autoteollisuus on tabu ja tiedetään hyvin, että Saksassa on kaikkein vahvimmillaan ja siksi siihen ei kosketa, mutta vetoan teihin, olkaa nyt äh, tehkää, osakaa jotenkin muutoksia ja varmistakaa, että vuoden päästä voimme nähdä, että olette todellakin tarttuneet tähänkin kysymykseen ja tehneet jotain. Kiitoksia EFTD-edustaja Borelli, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tänään komissio, joka on tullut tänne Strasbourgiin, on osoittanut, että haluat hyväksyä vuonna 2016 ohjelman, antaa tästä vahvan viestin. Mutta tämä ei ole enää mikään perinteinen ohjelma. Tässä on kolme strategista aluetta, jotka vaativat sellaisia ei-tavallisia toimenpiteitä. Vuonna 2016 työohjelman yhteydessä. Ja pitäisi ehkä oppia enemmän vuonna 2015 työohjelmasta. Kreikan tilanne esimerkiksi. Se johti siihen, että Kreikka elää tänään huomattavassa köyhyydessä. Ja tässä odotamme myöskin lainsäädäntöotuksia tämän suhteen. Meidän pitäisi toimia strategisesti, nopeasti näissä vaikeissa tilanteissa. Tarvitaan tehokasta aloitteen tekoa kriisitilanteissa. Sitten Volkswagenista. Suuria ryhmiä valvotaan myöskin enemmän, mutta tässä tämä se epäonnistuu kuitenkin. Mitä sitten, jos tämä on vaikka elintarvikkeiden tai lääkkeen osalta, mitä sitten tämä sama tilanne? Tässä on nämä kolme talousaihetta, jotka tulevat vuonna 2016 vielä mukana, vielä, ja sitten teet tietenkin. Me toivotamme, että saamme makrotaloudellisia ohjelmia, joissa katsotaan paremmin vaikutuksia, eikä, eikä mennään perinteisiin toimenpiteisiin. Meidän pitäisi katsoa vaikutusten arviointia Brysselissä, ettei tehdä vanhoja virheitä uudestaan. Ja jo kunkin valtion pitäisi myös tehdä omat vaikutusten arvioissa oman talouden osalta. Ja komissio sitten vetäisi nämä yhteen ja lähettää sitten muille tiedoksi, missä on ongelmia ja missä tarvitaan vielä lisätoimia. Jos vaikka olisi yksikin valtio, jossa myrskypilviä näkyisi, niin saattaa saattaa ongelmia koko Euroopalle. Se va- Viimeisimmät Eurostatin tiedossa, että yksi neljästä eurooppalaisesta elää köyhyydessä. Mikrolainat ja muut väli, välineet, ne olisivat niin tärkeitä välineitä, voitaisiin näin Euroopalle viesti siitä, että pidämme kiinni edelleenkin meidän solidaarisuudesta ja muista arvoista, jotka ovat Euroopalle tärkeitä. Ja komissio pitää vahvistaa näitä toimenpiteitä 2016. Paremman sääntelyn osalta pitää tarttua haasteeseen myöskin paikallistason osalta. Pitää tunnistaa myöskin maantieteelliset erot lakiertuksissa – eikä pelkästään keskittää kuulemistilaisuuksia, vaan ottaa huomioon myöskin alueet nämä ympärillä. Kiitokset puheenjohtajasta. Sitten EFN edustaja, edustaja Salvini. Kiitoksia puhemies. Täällä täysistunnossa neuvostoliitto eri, ihan eri planeetalla. Ja maahanmuuttoasiat ovat todellakin katastrofi. Nyt meidän pitäisi opettaa keskustelut, koska tällä hetkellä vain yhdeksän valtiota ovat hyväksyneet, että ottaa vastaan näitä pakolaisia. Täällä puuttuu vielä satoja tuhansia. Ja sitten Turkki, Eurooppa vai ei? Eurooppa, Turkki ei ole koskaan, tule olemaan Eurooppaa. Ei voi käyttää maahanmuuttoa siirtoa tai pakolaisia tässä kauppavälineenä Euroopan suuntaan. Täällä on todellakin myrskyn tuulia näkymissä. Mitä sitten komissio tai parlamentti tekee juuri vaikka Isiksen suhteen, että estää ihmisten pakeminen alueelta? Tai sitten talouspakotteet Venäjää kohtaan, meillä kahden miljardin vahingot Italiassa. Pitää ottaa huomioon myöskin, myöskin nämä Isiksen tapamat syyrialaiset, jonka ihmisoikeuksia on tässä loukattu. Meidän vaaditaan Italialta ja muitakin valtioita ponnistuksia, jotta löytää joustavuus myöskin pakolaisten suhteen. Kiina ja markkinatalous, monet, jotka haluavat lähettää sinne, sinne omia tuotteitaan, mutta kuitenkin meidän Tästä vaaditaan että taas pakollisia merkintöjä tuotteisiin, joka sitä ottaa Italialla taas huomattavasti työpaikan menetyksiä. Täällä tulee tällä hetkellä 2000 tonnia riisiä Vietnamista ilman mitään tarkistuksia tai Tunisiasta, myöskin ilman mitään valvontaa, mitä aiheuttaa enemmän työttömiä Euroopassa taas. Monet ihmiset, jotka tulevat, menevät sitten Viiniin tai Puolaan ja kohtaavat valita myöskin sitten Italian. Ja näyttää siltä, että tällä hetkellä Eurooppa on meidän pakko paita, josta on parempi vaan päästä irti. Mitä nopeammin sitä parempi. Sitten sitoutumattomat edustaja Morvai, olkaa hyvä. Ähm, äh, äh. Kiitos, puhemies. Haluaisin kysyä komission varapuheenjohtaja Timmermansilta seuraavan kysymyksen. Oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että se mitä nyt tapahtuu 2016 työohjelman puitteissa, tämä keskustelu, jota nyt parlamentissa käydään, jossa täällä paikalla on noin 20 meppiä istumassa isossa salissa, niin onko tämä, tai tarkoittaako tämä samaa kuin mitä, miten hallitusten työohjelmista eh, keskustellaan jäsenvaltioissa. Esimerkkinä Miten voitte selittää sen, että meidän rakastettu johtajamme Juncker ja hänen komissionsa, joka on nyt ikään kuin hallitus, joka on tehnyt hallitusohjelman tyyppisen ohjelman yli 500 miljoonalle eurooppalaiselle, että tämä ohjelma lähetettiin meille 15 minuuttia ennen kuin keskustelua ryhdyttiin käymään. Saimme sen sähköpostitse juuri ennen keskustelun alkua. Voitteko selittää, mikä tällainen menettely nyt oikein on? Voitteko selittää tämän 500 miljoonalle eurooppalaisille? Onko tämä, eikö tämä nyt ole aika lailla nöyryyttävää? Sä haluaisin kysyä myös puhemies Schulzilta parlamentin puhemiehenä jolta pitäisi saada kanta tähän. Jos me haluamme keskustella maahanmuuttopolitiikasta, joka vain on yksi osa tätä teidän ohjelmaanne, jota varmaan tupakan tupakkapaketin kanteen lounastauollanne kirjailitte, mutta tämän muuttoliikkeen virran edessä me unkarilaiset saamme kyllä päättää itsenäisesti, mitä teemme, mutta maahanmuuttovirtoja tai pakolaisvirtoja vastaan, koska me emme ole vielä luovuttaneet itsenäisyyttämme kenellekään. Tämä muuttoliike, pakolaisvirta on nyt uusi ilmiö ja sitä pitäisi säädellä sellaisissa sellaisilla, taso, sellaisilla paikoilla, joista perustamissopimus jotain mainitsee. Tähän mennessä muuttoliike ei ole EUn alaa. Kiitoksia edustaja Morva. Sitten Herra Timemans, olkaa teidän puheenvuoro. Kiitoksia, puhemies. Paras uutinen tänään on se, että että täällä on kutsui tätä Junckeria hyväksi äh, rakaksi johtajaksi. No tämä on hyvä uutinen, kun vien takaisin komissiolle. Ja sitten toinen asia. Tämä on vain pelkästään komission työhön esittely täällä. Ei mitään sen enempää, eikä vähempääkään. Meillä on vielä huomattava väärä mahdollisuuksia keskustella kaikista sisältöasioista komission työelämän osalta. Ja luotan parlamenttiin, ettei tehdä mitään julistuksia asioista tai puhuta jostain poliittista asioista, vaan katsotaan tehtäviä ja tarkkoja ehdotuksia, joita komissio tulee tekemään, ja tehdään niistä yhteisiä päätöksiä. Tämä on hyvin tärkeää. Ja uskon, että joskus kun tämä komissio tulee, otamme parlamentin tämän vakavammin kuin kun tämän parlamentin äärijäsenet täällä ottavat itsensä, myös siis parlamentin. Ja me otamme jotenkin ehdottomasti parlamentin huomioon siinä, mitä me teemme, ja otamme, että se on teidän prioriteettien mukaista, ja, ja teemme yhteisiä päätöksiä, joita täälläkin tarvitaan nyt. Luin yli mietinnön, tässä on Bertelsmann säätiön raportin. Luenpa sen täältä näin. Että tänään Euroopassa 26 miljoonaa nuorta ja lasta. Heitä uhkaa köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen. Tämän pitäisi meidän työtämme juhratella. Tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä. Tiedättekö paljon, täällä on työttömyyttä nuorten osalta monissa jäsenvaltioissa. Tämän takia me haluamme rakenteellisia uudistuksia. Tämän takia meillä on EFSI. Ja tämän takia haluamme antaa mahdollisuuksia digitaalisille sisämarkkinoille. Tämän takia meidän pitää taata se, että ihmiset enää näe vapaata liikkuvuutta heidän uhkanaan, vaan mahdollisuutena toimia ja luoda uraa. Tämän takia meidän pitää tehdä ehdotuksia, jotka johtavat parempaan sosiaaliturvaan Euroopan kansalaisille. Jos Euroopan unioni on tästä toimintavastuussa. Totta kai on asioita, voidaan tehdä paremmin. Tämän takia olemme täällä tänään kuuntelemassa teitä, että voimme tehdä niitä paremmin. Mutta tämän prosessin osalta vielä tämän lopuksi. Täällä puhumme hyvin paljon teidän kanssanne ja neuvoston kanssa, parlamentin edustajien kanssa, Kihostarin kanssa, että voimme taata se, että teemme paremmin sen, mitä me teemme yhdessä. Ja toivottavasti pääsemme yhteisymmärrykseen näiden kolman toimielimen kesken, että näytämme, että olemme ymmärtäneet kansalaisten äänestäjien vaatimuksen, että meidän pitäisi katsoa myöskin tapaa, millä teemme lainsäädäntöä, että me vältämme virheitä. Me täällä mainittiin aikaisemmin juuri, että joskus päätämme asioita ja tiedämme hyvin ennalta, että tämä päätös on hyvä, koska se on kompromissi, mutta ei hyvä sen takia, koska sitä ei noudateta jäsenvaltioissa. Yritykset ja kansalaiset kärsivät tämän takia, joudumme sitä korjaamaan sen. Tämä pitää estää. Meidän pitää tehdä laaja vaikutusten arviointi hyvin yksityiskohtaisesti ennen kuin teemme päätöksen, jotta me välttää sen, että yrityksiä joutuvat enemmän byrokratian kynsiin. Pyrimme väistämään ja välttämään byrokratiaa. Tämän takana komissio seisoo. Ja totta kai toimintaa tarvitaan meidän yhteisen historiamme aikana on muutamia tapauksia ollut, joilla niin projekti on, on joutunut vaikeuksiin. Meillä on tämä nyt pakolaiskriisi, talouskriisi, kansainvälisiä uhkia, ympäristökriisi, ilmastokriisi ja vakauskriisi. Kaikki tämä nyt on tällä hetkellä tulossa meidän päällemme ja uhkaa eurooppalaisen projektin elinkelpoisuutta. Meidän pitäisi pystyä vastaamaan tähän. Ja tämä meidän työohjelmamme on osa sitä suurta vastausta, joka tämän haasteeseen pitää esittää. Mutta työelämän puitteissa meidän pitää katsoa, kuinka toimimme muiden toimijoiden kanssa. Ja komissio on valmistamaan kiinteää yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta annamme tuloksia Euroopan kansalaisille. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Tymans. Näin tämä keskustelu on näin päättynyt.